tässä ponnisteluissa. Kiitokset komission jäsen Potocnik. Ja näin keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Äänestys on sitten viimeisen keskustelun jälkeen. Etelä-Korea kuolemanrangaistus julistettu lailliseksi. Ensinnäkin kollega Weber, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. 13 vuoteen Etelä-Koreassa ei ole ollut kuolemanrangaistuksia ja ikävä sanoa, että siellä nyt päätettiin ottaa käyttöön uudelleen kuolemanrangaistus. Siellä sanotaan, että kuolemanrangaistus on laillinen rangaistus, jota voidaan käyttää. Tämän argumentin kuulee usein ja se liittyy maissa usein hyvin emotionaaliseen tilanteeseen. Itse asiassa kuolema rangaistusta käytetään tällaisena ennaltaehkäisevänä rangaistuksena. Toivoin, että kun rikollinen tietää, että kuolemanrangaistus äh, pannaan täytäntöön, niin hän ei tekisikään tätä rikosta. Äh, vielä tärkeämpää mielestäni tässä on se tosiasia, että äh, teloitusta ei voida palauttaa, ei ole, ei ole tietä takaisin. Minusta on parempi jättää yksi rikollinen rangaistamatta kuin että yksi viaton tapetaan. Näin sanottiin aikoinaan satoja vuosia sitten. Se, että kuoleman rangaistusta voidaan käyttää väärin, johtaa nimenomaan siihen huolenaiheeseen, mikä meillä on. Ja meidän mielestämme Etelä-Koreankin pitäisi poistaa tämä rangaistus lopullisesti. 1990 äh, Korea on, äh, osa, sitä lähtien Korea on osallistunut monin kansainvälisiin äh, sopimuksiin ja nyt olisi todella paha, jos Etelä-Korea palaa ajassa taaksepäin. Kiitokset kollega Weber. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Maasin. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni yleisesti ja tämä parlamentti erityisesti omaa, omaa hyvän menneisyyden tällä saralla ja me voimme tälläkin kertaa vain pahoitella sitä, että Etelä-Korean perustuslakituomioistuimen mielestä tuomi, kuolemantuomio ei ole kiellettyä. Kuitenkin tässä äänestys oli viisi vastaan neljä, ennen se oli seitsemän vastaan kaksi. tuomiota ei su- suvaita sinään, vaan pyydetään, että Euroopan parlamentti jatkossa, äh, Korean parlamentti jatkossa va- tekisi vastaavia päätöksiä. Koreahan on ollut kuolemantuomion kieltävä maa käytännössä, koska minkäänlaista teloitusta ei ole tehty sitten vuoden 1998. Ja Amnesty International on luokitellut Etelä-Korean maaksi, joka on käytännössä äh, tuominnut kuolemantuomion. Nyt on kuitenkin niin, että Korean kansallispuolueen johtaja on hiljan sanonut, että äh, tämä moratorio tulisi lopettaa ja tietyt vangit tulisi teloittaa. Tämä on opportunistinen ääni ja se tulisi tukahduttaa. Ja Etelä-Korean tulisi lopettaa moratoria ja ryhtyä todellakin lailliseksi, laillisesti kuolemantuomion kieltäväksi maaksi. Kiitokset kollega Martin. Sitten minuutti kollega Kastler. President, meine herra puhemies ja hyvät kollegat. On äh, valitettavaa, että jotkut maat tänä päivänä vieläkin maailmassa käyttävät äh, tätä epäinhimillistä rangaistusta. Minun mielestäni kellään ihmisellä ei ole oikeutta päättää toisen ihmisen elämästä. Oli sitten kysymys äh, elämän alusta vai lopusta, eikä se ole oikeutettua rikoksen rangaistukseenkaan. Ja tämänpäiväisessä maailmassa tällaisilla rangaistuksilla ei ole enää mitään tekemistä. Johannes Paulus toinen Paavi, viittasi myös siihen, että mahdollisuus sovintoon täytyy aina olla olemassa, mutta kuoleman tuomiohan ei ole palautettavissa, kun se on toimeenpantu. Ja sen vuoksi se ei tätä Paavin toivomusta vastuu. Ja Etelä-Korean pitäisi yhdessä meidän eurooppalaisten kanssa taistella kuoleman tuomiota vastaan osoituksena inhimillisyydestä ja ihmisyydestä. Ja toivon, että me kaikki täällä tänään tuemme tätä yhteistä päätöslauselmaehdotusta. Kiitos. Kiitos kollega Kastler. Seuraavaksi minuutti kollega Verja. Lors du quatrième congrès kuolemantuomiota vastustavassa neljännessä kongressissa Genevessä äm, oltiin tyytyväisiä siihen, että yhä suurempi ja suurempi osa maailman maista on tuominnut kuolemantuomioon. etelä koreon tulisi pysyä sanojensa mittaisena, koska vuoden 1998 jälkeen ei ole teloitettu ainuttakaan ihmistä. Ja nyt tämä äm, perustuslakituomioistuimen päätös on asia, jota voimme vain pahoitella. Äh, <clears throat> kuolemantuomio ja ylipäänsä oikeuden elämään vastaisuus on rikos. Äh, Etelä-Korean presidentti itse oli tuomittu kuolemaan äh, ja hän on itse ollut kuoleman tuomion poistamisen kannalla. Tämä tämänhetkinen tilanne huolettaa todella niitä ihmisiä, jotka tällä hetkellä ovat kuolemaan tuomittuja vankilassa. Jotkut ovat jopa poliittisia vankeja. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten seuraavaksi viimeinen tekstin laatija Loch Kiitos puhemies. Kuoleman politiikan poistaminen ja sen ajaminen on ollut hyvin menestyksekästä Euroopan unionin politiikassa ja se on käynyt ilmi myös äh, näistä sopimuksista, joita äh, on allekirjoitettu, jossa useat maat ovat äh, joko poistaneet kokonaan kuolemantuomion tai allekirjoittaneet moratorion. Etelä-Korea oli jonkin aikaa, lyhyen aikaa näiden maiden joukossa, eikä siellä toimeenpantu tätä alentavaa kauheaa tuomiota. Nyt tämänpäiväinen ehdotus näyttää sen huolen, mikä meillä on sen jälkeen, kun Etelä-Korean perustuslaki ja tuomioistuin Äh, on äh, sanonut, että kuolemantuomio on oikeudellisesti oikein. Ja nyt vaikuttaa siltä, että kuolemantuomion toimeenpaneminen Etelä-Koreassa on jälleen mahdollista. Sen vuoksi vetoamme Etelä-Korean hallituksen, että se teki kaikkensa, että saataisiin aikaan oikeudellinen sitova moratorium, joka estäisi kuolemantuomion äh, toimeenpanon. Kuoleman selleissähän on yli 55 ihmistä ja sen lisäksi Etelä-Korean parlamentin tulisi hyväksyä laki, jolla kielletään kuolemantuomio. Minusta tämä olisi hyvin positiivista ja se myös, että äh, Etelä-Korean yhteiskunnassa äh, on syntynyt tällainen kansanliike, joka pyrkii äh, saamaan aikaiseksi lainsäädäntöä, joka kieltäisi kuoleman tuomion. Ja tätä meidän tulee tukea. Kiitos. Kiitokset kollega Lochbieler ja sitten ryhmien puhujat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 ihmiselämää tulisi suojella oikeudellisen järjestelmän kautta. Sellainen oikeudellinen järjestelmä, joka sallii kuolemantuomion, on tekopyhä. On useita perusteita tuomita tällainen epäoikeudenmukaisuus. Kaikkein tärkein peruste on sen peruuttamattomuus. Se on todella lopullinen tuomio yksityiselle ihmiselle. Hän menettää ainoan asian, joka hänellä koskaan on, nimittäin elämänsä. Ja teloittajillakin on vastuullaan ehkäpä kenties viattoman ihmisen tappaminen. Etelä-Koreassa vuoden 1998 jälkeen ei yhtäkään ihmistä ole telotettu ja toivomme, että tämä päätös ei tule vaikuttamaan tämänkaltaisten tuomioiden lukumäärän. Kiitos ja seuraavaksi yksi minuutti kollega Geringer de Ödenberg. Dziękuję panie przewodniczący. Korea Południowa jest... E, Kiitos puhemies. Etelä-Korea on yksi meidän e, suurimpia e, kauppakumppaneitamme tuolla. Ja se on myös maa, jonka kanssa olemme neuvotelleet vapaakauppasopimuksen ja meillä on hyvin laajatkin pääsyt toistemme markkinoille, joten meidän kauppasuhteemme ovat hienoja, mahtavia. Ja sen vuoksi on aikamoinen ero ja hämmästys siinä, että miten suuri ero meillä on ihmisoikeuskysymyksissä ja kuolemantuomion käyttöönotossa. Kuolemantuomio pitäisi lakkauttaa. Kansainvälisellä areenalla Euroopan unioni, unioni on aina puhunut kuolemantuomion poistamisen puolesta. Siksi meidän täytyisi nyt tukea Etelä-Korean kansalaisliikettä, joka pyrkii kuolemantuomion poistamiseen. Toivon, että me teemme kaikkemme, jotta tämä saavuttaisimme. Euroopan parlamentti on nyt vaatinut uusia välineitä meidän kauppapolitiikkaamme ja sen vuoksi me voimme vaatia tätä kumppaneiltamme. Kiitokset ja sitten seuraavaksi yksi minuutti kollega Sioro. Panie przewodniczący, gdyby dziś... Puhemies, jos tämän päivän näkemykset kuolemantuomioista olisivat olleet vallalla Nürnbergin tuomioistuimen aikana yksikään natsirikollisista, jotka olivat vastuussa miljoonien viattomien ihmisten kuolemista, eivät olisi tulleet tuomituiksi kuolemantuomioon. En ole kuitenkaan kuullut kenenkään kritisoivan Nürnbergin tuomioistuimen tuomioita. Nyt tarvitaan oikeasuhteinen va- vastaus kun puhutaan rikollisten syyllisyydestä. Jos puhutaan terrorismista tai kansanmurhista, joita on tapahtunut, niin tarvitaan oikeasuhteinen rangaistus. Myös Euroopassa erilaiset akateemikot keskustavat ennaltaehkäisevistä rangaistuksen, rangaistusten piirteistä. Mutta tämä nyt ei ole avain asemassa tässä keskustelussa. Euroopassa on äm, käännytty pois kuolemantuomion tieltä demokratian hengessä, mutta meidän täytyy myös Etelä-Korean päätöstä kunnioittaa. Kiitokset ja edustaja Rosbach ei ole paikalla. Ja niinpä me olemme sitten antaneet ryhmien edustajien puhua viimeisenä jäljellä enää edustaja Migalski yksi minuutti. Sorry. Sorry. Panie przewodniczący, przepraszam za spóźnienie, zagapiłem się. i. Anteeksi, anteeksi juttelin tässä toisten kanssa. E, niin, minusta meidän ei tulisi e, sekaantua tähän asiaan kahdesta syystä. Ensinnäkin Etelä-Korea on demokraattinen valtio ja sen perustuslakituomioistuimen päätös on laillinen päätös. Ja sen vuoksi ei ole mitään uhkaa, että tätä äh, kuolemantuomiot rangaistusta käytettäisiin poliittisiin syihin, vaan että sitä käytetään sitten vain murhaajiin. Kuoleman äh, tuomiollahan on myös tällainen pelottava toimi. Ja äh, kuoleman tuomio on se kaikkein pelottavin tuomio ja sillä tavalla voimme ehkäpä myös säästää viattomien ihmisten hengen. Sen vuoksi Euroopan parlamentin, Euroopan unionin ei tulisi sekaantua Etelä-Euroopan, Etelä-Korean viranomaisten päätöksiin. Kiitokset edustaja Mingalski. Nyt sitten Catch the Eye, kollega Sonic. Kiitoksia kovasti puhemies konstytucyjnego Korei. On ikävää nähdä Etelä-Korean perustuslakituomioistuimen päätös. Tämä on selkeästi askel taaksepäin tässä maassa, joka ei ole kuitenkaan ainuttakaan rikollista vuosiin telottanut. Tällä hetkellä kuolemantuomioita odottaa 57 henkilöä, joten meidän täytyy nyt todellakin kriittisesti suhtautua tähän päätökseen maa on alueensa talouden johtaja ja sen tulisi olla varsinainen esimerkki ja majakka muille ihmisille, myös moraalisena esimerkkinä toimia. Kuolemantuomio ei millään tavalla pel- ole pelote, ei se vähennä rikollisuutta. Vielen dank, Herr Kiitos, kollega Sonik. Ja sitten kollega Paska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 sen vuoksi, että me mietimme sitä, että pitäisikö näillä pedoilla, jotka ovat muilta vieneet elämän, tuleeko heillä olla oikeus omaan elämään? Onko näillä ihmisillä oikeus saada reilu oikeudenkäynti esimerkiksi. No, Etelä-Korean perustuslakituomioistuin sanoi, että kuolemarangaistus ei ole ristiriidassa lain kanssa. Ja se, että poliitikot tästä luovut, luopuivat äh, aikoinaan ei ole johtanut siihen, että me olisimme parempia ihmisiä ja että yhteiskunta olisi äh, inhimillisempää. Ei, vaan nämä pedot äh, eivät ole lopettaneet ihmisten murhaamista. Mutta Euroopassa näiden ihmispetojen ei tarvitse pelätä kuolemantuomiota ihan niin kuin Etelä-Koreassa he nyt joutuvat pelkäämään. Muistuttaisin kollegat, että ennen kuin me pakotamme omaa malliamme ympäröivälle maailmalle, meidän tulisi miettiä itsemmekin, eikö olisikin parempi käyttää tätä ratkaisua. Kiitokset sitten kollega Sidliska. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, kuinka ikävää, surullista on nähdä tämän perustuslakituomioistuimen päätös. Viimeisin äh, telotus tapahtui vuonna 1977. Nyt kuitenkin äh, päätöksen mukaan kuoleman rangaistus ei olisi ristiriidassa ihmisarvon ja perustuslain kanssa – tämä perustuslakituomioistuin on todennut, että myös yhteiskunta olisi kuolemanrangaistuksen puolesta. Ja me olemme surullisia näin, kun tätä, tällaista kuulemme, koska Etelä-Korea todellakin on talouden johtaja johtavassa asemassa tällä alueella. Sen tulisi olla myös esimerkkinä moraalisesta. Kiitokset edustaja Skridlevska ja näin me olemme sitten vieneet päätökseen Catch the eye menettelyyn ja sitten komission jäsen Potocnik. Thank you, Chairman, honorable members of the... Kiitos puhemies arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Taistelu, ihmis, taistelu kuolematuomioita vastaan on Euroopan unionin ydinasia. Kuolemantuomio on epäinhimillinen ja epäoikeudenmukainen tuomio, se oikeastaan heikentää ihmisen asemaa. Me olemme pitäneet hyvänä äh, näitä viimeisimpiä äh, kehitysku- positiivisia kehityskulkuja siinä, kun monet maat ovat lakkauttaneet kuoleman tuomion täytäntöönpanon, kuten esimerkiksi äh, tammikuussa Mongolia, Burundi, Togo ja Uusi-Meksiko myös poistivat kuolemantuomion. 2007 YK on istunto hyväksyi tällaisen lausunton, jolla pyydettiin kaikissa maissa ottaa käyttöön moratorium, jonka lopputuloksena olisi sitten se, että poistetaan kokonaan kuolemantuomio. Vuonna 2008 uudistettiin päätöslauselmassa tämä pyyntö. EU oli luonnollisesti hyvin pettynyt Etelä-Korean perustuslakituomioistuimen päätöksestä tammikuussa. Äänestyksessä 5-4 todettiin, että kuolemantuomio oli perustuslain mukainen. Me toteamme kuitenkin, että Etelä-Korean perustuslain tulkinta ongelma oli tässä lähtökohtana. Ja kolme viidestä tuomarista oli sitä mieltä, että kuolemantuomio on perustuslain mukainen, mutta kaksi tuomaria oli sitä mieltä kuitenkin, että kuoleman tuomion käyttöä pitäisi pitää rajallisena. Toinen tuomari oli sitä mieltä, että mikä tahansa päätös kuoleman tuomesta pitäisi tehdä julkisen keskustelun pohjalta ja lainsäätäjien toimesta. Sitä huolimatta nyt sitten on mahdollista antaa kuolemantuomioita. Etelä-Korea on ylläpitänyt moratorioa vuodesta 1997 kuolemantuomioiden täytäntöönpanossa, eikä ole mitään varmaa, että perustuslakituomioistuimen päätös vaikuttaisi tähän moratorioon. Ja me toivomme, että Etelä-Korea ei lähtisi toimeenpanemaan näitä teloituksia. Samanaikaisesti YK päätöslauselmassa on todettu, että moratoriumia pitäisi, ei, ei pitäisi nähdä loppuna itsessään, vaan askeleena kohti todellista lopullista kuolemantuomion poistoa. EU kehottaakin Korean kansalliskokousta nopeasti poistamaan kuolemantuomion. Etelä-Koreahan on ollut Aasiassa ihmisoikeuskysymyksissä edelläkävijä ja toivomme, että Etelä-Koreassa jatkossakin vaalitaan ihmisoikeuksia. Kiitokset komission jäsen Potocnik ja sitten mm, viisi päätöslauselmaa on esitetty keskustelun lopuksi. Ja sitten äh, lähdemme äänestämään. Aloitamme Hilat Shalitin tapauksesta.